tämä nimitys vahvistetaan. Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentille hyväksyttäväksi lähipäivinä, jos vastalauseita ei tule. Vast, toimitan vasta hyväksytyt tekstit eteenpäin. No niin, hyvät naiset ja herrat.